hyvät naiset ja herrat. Ja nyt siirrymme äänestysselityksiin. Aivan ensiksi vaihtoehtoiset sijoitusrahastot. Herra Kalinowski, yksi minuutti panie przewodniczący. Alternatywne fundusze... Kiitoksia. Vaihtoehtoiset sijoitusrahastot ovat erittäin tärkeitä EUn talouden kannalta. Rahastojen johtajien täytyy noudattaa tiukkoja määräyksiä ja heillä pitää olla myöskin mahdollisuus tarjota hyviä palveluita Euroopan unionin alueella. Valvontavälineiden pitäisi olla tehokkaita ja riittäviä ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi poistaa sääntelykehyksistä nykyiset porsaanreijät. Meidän täytyy siis saada aikaiseksi rahoitusmarkkinoiden avoimuutta ja sehän tietenkin johtaa vakauteen ja myöskin uskottavuuteen ja siitä on hyötyä koko taloudellemme. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana yksi minuutti edustaja Pirillo. la palabra el señor Pirillo. Edustaja Pirillo, olkaa hyvä. Signor Presidente. Herra puhemies. Vado. A ver, señor Pirillo, tiene usted la palabra. Edustaja Pirillo, olkaa hyvä. Ah. Vado. Si. Signor Presidente. Puhemies, tämänpäiväinen äänestys on merkittävä askel eteenpäin, kun EU:ssa ryhdytään säätelemään vaihtoehtoisia sijoitusrahoituksia. Tämän direktiivin ansiosta rahastojen hoitajat on rekisteröitävä ja niille on annettava toimilupa ja noudatettava erilaisia sääntöjä. Ensimmäistä kertaa säännellään nyt tätä alaa. Olen sitä mieltä, että tänäänpä äänestetty asiakirja on nyt ensimmäinen askel kohti säänneltyjä rahoitusmarkkinoita. Haluaisin kiittää parlamenttia, kun se on tukenut vahvoja sääntöjä tälle alalle. Näin toiminnasta tulee myös eettisempää lähimenneisyydessä mm, ylenpalttisen riskinoton ja spekulaation aiheuttamat ongelmat ovat nyt johtaneet tilanteeseen, jossa meidän on oltava tyytyväisiä tähän, tästä direktiivistä, joka suojelee enemmän kansalaisia. Olen erittäin tyytyväinen esittelijään Gozeen työstä. Kiitoksia. Ja seuraavaksi herra Kamal. Senor Kamal. Thank you very much, uh, Mr. President. Paljon kiitoksia herra puhemies. Kun katsotaan alkuperäistä ehdotusta, joka luotiin 18 kuukautta sitten, niin voidaan sanoa, että tässä ei ole kuultu teollisuutta laisinkaan. Ja ilman tällaisia määräyksiä eurooppalaiset investoijat eivät olisi voineet investoida muihin kuin eurooppalaisiin rahastoihin ja se olisi johtanut investointien siirtymiseen unionin rajojen ulkopuolelle ja tämä kyllä aiheutti päänvaivaa minulle. Mutta erinomaisen yhteistyön kautta ja komission panostuksella ja puheenjohtajiston avulla saimme aikaiseksi kelpo tuloksen, joka on nyt toimiva. Pitää va- markkinat avoinna lisää avoimuutta ja varmistaa, että eurooppalaiset investoijat voivat myöskin investoida unionin rajojen ulkopuolisiin markkinoihin. Meidän täytyy varmistaa juuri tällainen mahdollisuus, mutta tärkeintä on, että olemme löytäneet sellaisen kompromissin, joka sopii kaikille täällä talossa. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Diastemeran mietintö. Rouva Andrikiene, olkaa hyvä. Yksi minuutti. Aš balsavau už šį labai svarbų dokumentą. Kiitoksia, rou, herra puhemies. Minä äänestin tämän tekstin puolesta. Euroopan parlamentti on tehnyt päätöksensä tavanilaisten pääsystä Schengenin alueelle ja voin onnitella Taivanin kansalaisia tästä päätöksestä, sillä nyt tästä lähtien heillä on mahdollisuus päästä viisumitta Euroopan unionin alueelle. Ja tästä päivästä lähtien kaikki unionin kansalaiset, kyproslaiset, romanilaiset ja bulgarialaiset voivat matkustaa Bul- Taivanin ilman viisumia. Minä uskon, että tästä on todellista hyötyä Taivanin kansalaisille ja onnittelut heille siitä. Kiitoksia. Nyt rouva Lunatsek. Gracias, señor presidente. Auch ich begrüße es, sowie meine Fraktion, dass es jetzt Reisefreiheit... Minä haluaisin myöskin kiittää tästä saavutetusta tuloksesta, vapaasta liikkuvuudesta, mutta uskoakseni yksikään Euroopan unionin maa ei ole tunnustanut Taivania. Silti en vastusta tätä päätöstä. Minusta on hienoa, että Taiwanin kansalaiset voivat viisumitta tulla unionin alueelle, mutta mikä on nuorimman EU, Euroopan valtion tilanne Kosovosta on siis kyse. 22 maata on sen tunnustanut, sen olemassaolon tunnustanut, mutta viisi vielä ei. Ja neuvottelut ovat kuitenkin vielä tulos. Ja minä toivon, että viisumin neuvottelut voitaisiin vihdoinkin aloittaa Kosovon kanssa. Näin voimme varmistaa, että Euroopan nuorimman maan kansalaiset voivat matkustaa yhtä vapaasti kuin Taivanin kansalaiset. Kiitoksia. Kiitokset, Rova Lunacek. Nyt siirrymme Van Bremptin mietintöön. Puheenvuoron saa Rova Ek. Yksi minuutti. Signora Ek. Senora Ek. Onko Rova Ek paikalla? Lena. Juu. Sorry, chair, I can't, I can't. Anteeksi, herra puhemies. Kollega Pötterin kylläkin häipyi täältä, joten en voi syyttää häntä tästä. No, jatkan nyt kotimaisella. European Energy Recovery Program, added instruments... Tämä on väline, jonka kautta voidaan satsata uusiutuviin energialähteisiin sekä energiatehokkuuteen. Ja näin voidaan nopeasti kääntää taloutta vihreämpään suuntaan. Tämä on hyvin arvokasta ja 1,4 miljardia kruunua ohjelmaan on menossa. Ja tämä on todella merkittävä askel oikeaan suuntaan ympäristöystävällisyyden kannalta. Energiatehokkuus ohjelmien satsauksen kautta taloudesta tulee vihreämpää, luodaan työpaikkoja ja ollaan vähemmän riippuvaisia öljyntuottajamaista, mikä on näinä kriisiaikoina erinomaisen hyvä asia. Ja rahat, joita ei saada käytettyä, voivat mennä muihin vastaaviin hankkeisiin, mutta kyllä neuvostolla aikaa kului tämän asian puolesta. Ja kyllä jäsenvaltiot ovat tehneet kaikkensa päästäkseen entisestä lupauksestaan. Ja on hyvä, että Euroopan parlamentissa emme antaneet periksi. Olemme halunneet selkeää säännöstöä, selkeitä säveliä, kevyttä hallintoa ja on hyvä, että on todella pyritty siihen, että hallintokustannukset pysyvät alhaalla. Kiitos puhemies. Kiitoksia teille rouva Ek. Ja nyt puheenvuoron saa Herra, hänen olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitoksia, herra puhemies. Herra puhemies, eilen neuvoston puheenjohtaja von Rampäy piti erinomaisen puheen ja sanoi, että Euroopan unionin tilanne on aika hankala suhteessa muihin maihin, mutta euroskeptisismin tärkein viesti on se, että nykyaikainen patriotismi perustuu muihin tekijöihin kuin ne, jotka pitävät todellakin paikkansa, sillä minun mielestäni kaikilla pitäisi olla oikeus samaisiin samoihin arvoihin. Ja kun Van Rampau viittasi myöskin siihen, että euroskeptisismi tarkoittaa myöskin nationalismia ja sotaa, niin ehkäpä hänen pitäisi katsoa, mikä oli liittoutuneiden tarkoitus, toimien tarkoitus. He halusivat varmistaa ja vaalia rauhaa Euroopan unionissa. Tämän patrionismin kautta saimme rauhan aikaiseksi. Ja sitä kautta Euroopan unioni saatiin synnytettyä. Se kannattaisi pitää mielessä. Kiitoksia. Kiitoksia herra Hänan. Kiitoksia. Hienoa Sitten EU-Yhdysvallat huippukokous puheenvuoronsa rouva Andrikien Yksi minuutti, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitoksia, herra puhemies. Olen tyytyväinen presidentti Barack Obaman päätöksen, että hän saapuu EU-Yhdysvallat huippukokouksen Lissabonin. Minun mielestäni esityslistalla pitäisi olla erittäin tärkeitä kysymyksiä. Esityslista on pitkä kuin nälkä ja Nyt meidän täytyy kuitenkin pyrkiä keskittymään tärkeisiin asioihin, ilmastonmuutokseen, rahoitusmarkkinoihin ja terrorismin vastaisen taisteluun. Mutta elvytyskysymyksen pitäisi olla kaiken A ja O näissä keskusteluissa. Talouskumppanuus on keskeinen tekijä, kuin, kun talous taloudellista hyvinvointia halutaan taata. Meidän täytyy siis varmistaa, että meillä on olemassa yhteiset strategiat. Näin voimme varmistaa, että kriisistä selvitään kunnolla ja lisäksi voidaan säännellä rahoitusmarkkinoita, saada käyttöön kunnollisia toimintapaketteja ja voimme lisäksi varmistaa, että globaaleiden toimijoiden toimet ovat yhteneväiset. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Klaas, yksi minuutti. Suottehan anteeksi, puhemies. Minä äänestin Mannin ehdotusta vastaan, koska tämä on poliittista silmien sulkemista sosi, sosioekonomiset, yhteiskunnalliset ja poliittiset äh, vaikutukset, äh, joita siirtolaisuus on viimeisten 20 vuoden äh, aikana tuonut mukanaan, ovat katastrofaalisia ja silti halutaan lisätä maahanmuuttoa. Ja siteran tässä, että laillista maahanmuuttoa tulee lisätä ja kyse on erityisesti tiedottamisesta. Oikeastaan tässä tarkoitetaan sitä, että tarvitaan vielä lisää yksipuolista viranomaispropagandaa täysin epäonnistuneen monikulttuurisuuden sekä joukko maahanmuuton puolesta. Siirtolais- ja maahanmuuttopolitiikan suhteen tulisi tehdä kustannushyötyanalyysi ja tätähän tämä maahanmuuttolobby ei todellakaan halua. Kiitos. Kiitoksia. Sitten herra Skinner. Thank you, Mr. President. Herra puhemies, kiitoksia. Niin, en oikeastaan tiennyt, mitä minun olisi pitänyt sanoa tästä EU-USA päätöslauselmaa kysymyksestä, mutta me tiedämme, että menettelyt ovat liian pitkiä ja me tiedämme, että me emme puutu keskeisimpiin kysymyksiin. Meidän täytyy varmistaa, että ottaisimme lyhyen ja ytimekkään toimintaohjelman käyttöön, joka olisi toimintakelpoinen, emmekä vain tuhlaisi aikaamme hallinnolliseen vatvomiseen. Meidän tulisi myöskin ottaa huomioon tämä nolla tullitariffijärjestelmä. Minä uskon, että sitä kautta voitaisiin myöskin kilpailukykyä parantaa. Tämä koskettaa myöskin maataloutta, mutta Parlamentin ei pitäisi jäädä odottamaan hallintoa, jotta se tekisi päätöksensä siitä, mitä tulisi tehdä. Meidän pitäisi olla edelläkävijöitä. Minä äänestin tämän puolesta, koska halusin helpottavan tilanteen kehittymistä. Tiedän toki, että tässäkin on olemassa heikkoutensa. Meidän tuli kuitenkin luottaa uuteen kongressiin ja meidän täytyy varmistaa, että uusilla voimilla saadaan tähän toimintaan vähän enemmän pontta. Kiitoksia. Eh, eh. Kiitokset, herra Skinner. Herra Klais, oliko teillä jotakin vielä sydämellänne? Juu, kyllä, puhemies. Tässä taisin hiukan erehtyä aiheesta. Minulla on myös kirjallinen äänestysselitys tähän EU-Yhdysvallat-kysymykseen. Siis mistä te sitten äsken puhuitte? Dank u, voorzitter. Kiitos puhemies. Ik heb vooral tegen paragraaf 14 gestemd. Ennen kaikkea äänestin ehdotuksen eh, kohtaan 14 vastaan, mitä siis EU-Yhdysvallat huippukokoukseen tulee, koska tässä todetaan, että ponnistuksia tulee lisätä, jotta Kyproksen kysymyksestä Turkin ja Kyproksen ja Yhdysvaltain välillä saadaan nämä neuvotteluja käytyä. Siis tämähän on skandaali. Kyseessä on Pohjois-Kyproksen miehitys Turkin taholta. Ja mitä ihmettä Yhdysvalloilla on tämän asian kanssa tekemistä? Tämä on Euroopan sisäinen kysymys. Yhdysvalloilla ei ole asian kanssa minkäännäköistä tekemistä. Ja Turkki-kysymyshän tässä ongelmallinen on. Lisäksi pitäisi puhua ehdottomasti, mitä Kyproksen perustuslakikysymykseen tulee, niin pitäisi viitata siihen, että Turkin on vedettävä joukkonsa Kyprokselta. Jos me emme edes tätä saa sanoa Euroopan parlamentin päätöslausumaesityksessä, niin sittenhän me tunnustamme Kyproksen laittoman miehittämisen ja tätä kautta avaamme oven Turkin väärinkäytöksille entisestään. Kiitos. Siis nyt puhumme sitten matkustajarekisterikysymyksestä. Tästä yksi minuutti Romaan Rikiene. Kiitoksia herra puhemies. Minä äänestin tämän tekstin puolesta, koska olen sitä mieltä, että Euroopan parlamentin on osoitettava, että se puuttuu terrorismin vastaiseen taisteluun, rikollisuuden vastaiseen taisteluun ja muihinkin vastaavanlaisiin kysymyksiin. Eli että se suhtautuu niihin vakavasti erityisesti suhteissa Kanadan, Australian ja Yhdysvaltojen kanssa. Sen jälkeen kun Lissabonin sopimus astui voimaan, niin parlamentin on hyväksyttävä sopimukset, joita solmitaan kolmansien maiden kanssa silloin kun kyse on matkustajarekisteritietojen välittämisestä. Tästäpä syystä meidän täytyy käyttää tätä mahdollisuutta hyväksi, mutta vastuullisesti. Jo viides toukokuuta päätimme siirtää tehtävää päätöstä asiaan liittyen, kunnes saadaan uudet, uusia tietoja käyttöön. Meidän täytyy varmistaa, että tämä asia saadaan esille ja varmistettua, että transatlanttisella alueella ja laajemminkin tämä asia olisi esillä. Kiitoksia. Nyt vuorossa innovaatiokumppanuudet. Herra Kasmark, yksi minuutti panie przewodniczący! unia innowacji to projekt kluczowy dla przyszłości europy. Kiitoksia Euroopan unionin tulevaisuuden kannalta. Innovaatiokumppanuudet ovat erittäin tärkeitä asioita. Meillä päin on järjestetty monia tärkeitä seminaareja tähän asiaan liittyen, mutta me tiedämme, että meidän täytyy varmistaa kaikilla tasoilla innovaatiokumppanuuksiin ja sitä kautta saataisiin hyviä tuloksia aikaiseksi. minä Tästä syystä äänestin näiden päätöslauselmaesitysten puolesta. Meidän tulisi kaikkien puolta innovaatiota, koska kuten sanoin, siitä on hyötyä tulevaisuuttamme silmällä pitäen. Kiitoksia. Kiitoksia ja nyt etyjin vahvistaminen. Andri Kiene minuutti. Kiitoksia, herra puhemies. Minä uskon vakaasti, että Euroopan unionin rooli tässä yhteydessä on keskeinen. Vain sitä kautta voimme saada hyviä tuloksia aikaiseksi. Lisäksi haluaisin korostettavan, että vaikkakin Etyjillä ja EUlla on erilaiset rakenteet, niin silti heidän periaatteensa ovat samat, eli demokratia ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Minä tuin tämän tekstin hyväksymistä, mutta mitä tulee Kasakstanin tilanteeseen ja tulevaan huippukokoukseen, niin meidän täytyy varmistaa, että Etyjin perusarvoja kunnioitettaisiin näistäkin tämänkin maan kanssa keskusteltaessa, eli demokratia ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Haluaisin todeta, että Etyj on puhunut aina ihmisoikeuksien puolesta, joten tästä tulisi pitää kiinni. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Mannin mietintö väestörakenteen muutos. Onko Rova Nebe Dalova? Salissa ei, joten puheenvuoron saa Rova Rontsuli yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Äänestin tämän päätöslauselman puolesta. Minusta siinä on hyödyllisiä kiinnostavia ehdotuksia, joilla voidaan vastata tulevan, tuleviin väestörakenteen haasteisiin. Jäsenvaltioiden sosiaalipolitiikassa on kiinnitettävä erityishuomiota nuoriin. Se on todellinen moottori kasvulle ja kehitykselle. Meidän on saatava nuoret töihin. Heidän jatkuva koulutus on myös tärkeää ja ammattikoulutusta on korostettava. Myös perhettä on suojeltava paremmin toimin se, mikäli se unohdetaan, se merkitsee, että jätämme syrjään yhden keskeisimmistä yhteiskunnan osista. Siksi korostan kohtia, joissa on toimia, joilla edistetään perheen asemaa, jotta voidaan tehokkaasti hallinnoida väestön vanhenemista, on tuettava sosiaalijärjestelmien uudistamista, erityisesti eläkejärjestelmien uudistamista, kuten Spinelli sanoi Euroopan rakentaminen riippuu myös sinusta. Tämä on konkreettinen toimi. Kiitoksia Rauvaron Zulli ja nyt herra Kalinowski. Kiitoksia puhemies. Äh, väestörakenteen muutos, joka nyt on käynnissä Euroopan unionissa, on nähty jo vuosikymmenten ajan ja on aivan olennaista uudistaa äh, sosiaaliturvajärjestelmiä ja samoin maahanmuuttoa, eläkejärjestelmät ja se, että työtä tekevä väestö pienenee, on hyvin suuri kysymys vaikutuksiltaan. Ja meidän on todella huolehdittava siitä, että kaikki nuoret saadaan mukaan työmarkkinoille. Tarvitaan avoimempaa siirtolaisuus, maahanmuuttopolitiikkaa. Tämä on aivan välttämätöntä, jotta työt saadaan tehtyä, koska väestörakenteemme ei tähän itse pysty. Kiitoksia ja sitten herra Kasmark, minuutti. Panie przewodniczący, głosowałem za sprawozdaniem pana Kiitoksia herra puhemies. Minä äänestin kollega Manin mietinnön puolesta aiheesta väestörakenteen muutoksen vastaaminen. Tämä on hyvä teksti ja aihekin on tärkeä. Meidän täytyy varmistaa, että ikään perustuvaa syrjintää ei pääse tapahtumaan. Kun puhumme solidaarisuudesta, niin meidän täytyy aina muistaa tämä keskeinen solidaarisuuden aspekti, nimittäin se, että sukupolvien välistä solidaarisuutta vaalitaan. Tässä ei tulisi minkäänlaista syrjintää harjoittaa ikään perustuen. Euroopan unioni panostaa paljon nuorisoon hyvä asia sinänsä, mutta toisaalta me emme saa unohtaa niitä, jotka ovat olleet mukana rakentamassa Euroopan unionia. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Harkin minuutti. Mr. President, Kiitoksia herra puhemies. Minä tuen Mannin mietintöä. Minä uskon, että sukupolvien välinen solidaarisuus on yhtä tärkeä kuin jäsenvaltioiden välinen solidaarisuus. Kolme asiaa haluaisin ottaa esille. Mitä tulee kohtaan 24, niin olen siitä samaa mieltä. Eli me tarvitsemme vapaaehtoisen eläköitymisiän, mutta lisäksi meillä olisi tietty raja-ikä olemassa ilman, että se vaikuttaisi eläkeoikeuksiin. Monet Tarkistukseni hyväksyttiin erityisesti 125 kohtaan liittyen ja olen tyytyväinen tähän. Kyse on myöskin siitä, että millä tavalla voidaan huomioida myöskin työelämä tässä yhteydessä. Lisäksi täällä on ehdotettu, että mikäli nuoret ovat olleet työttöminä yli neljän kuukauden ajan, niin silloin heille olisi taattava esimerkiksi työharjoittelu tai työpaikka. Se on hyvä asia, koska sillä tavalla heidät saadaan integroitua työmarkkinoille. Kuten sanottua, solidaarisuus nykyisessä tilanteessa on erittäin tärkeää, juuri siis sukupolvien välinen solidaarisuus. Kiitoksia. Kiitoksia ja sitten Rova Marku Naite minuutti. Kiitoksia herra puhemies. Minä äänestin kollegamanin mietinnön puolesta, koska siitä kuvastuu sukupolvien välinen interaktio. Yleensähän me puhumme EUn demografisista ongelmista ja nuorison tilanteesta ja roolista, mutta tässä otetaan huomioon kaikki sukupolvet ja heihin liittyvät ongelmat, kuten terveydenhoitoa ja muut. Ja meidän täytyy lähteä etsimään vastauksia näihin kysymyksiin. Meidän täytyy muistaa, että jokainen on kantanut kortensa kekoon unionia kehitettäessä, mutta me tiedämme, että ongelmiakin on olemassa. Meidän ei tulisi keskittyä vain ainoastaan perhepolitiikkaan unionin tasolla, vaan meidän täytyisi kehittää koulutus- ja jatkokoulutusjärjestelmiä ja sitä kautta panostaa nuorisoon. Ja näin mahdollistaisimme sen, että nuoret voisivat päästä mukaan työelämään. Kiitoksia. Kiitokset rouva Morgunaite ja sitten herra Hänän yksi minuutti. Herra puhemies, väestörakenteen tutkijat ovat osoittaneet, että me tarvitsemme 2,1 lasta per perhe, jotta voisimme varmistaa kunnollisen demografisen kehityksen. Mutta tämä on voitu saavuttaa vain ainoastaan Turkissa, ei missään muualla. Ja me laskelmat ovat osoittaneet, että tulevan 40 vuoden aikana väestökato tulee olemaan noin 100 miljoonan luokkaa. Saksassa luku on noin 20 miljoonaa. Kyse on faktasta. Me emme tietenkään voi vaihtaa vaikuttaa tilanteeseen suoraan, vaan kyse on siitä, että miten me reagoimme tilanteeseen. Miten olemme ajautuneet tähän tilanteeseen? Miksi näin on päässyt käymään? On tietenkin selvää, että monet tekijät ovat vaikuttaneet tilanteeseen, työelämän muutokset, naisten asema yhteiskunnassa ja niin poispäin. Mutta yksi ongelma on se, millä tavalla tilanne on muuttunut me tiedämme, että äh, perinteiset mallit ovat muuttuneet ensimmäinen sukupolvi kasvoi toisenlaisissa olosuhteissa kuin nykyään ja asenteet vanhemmuutta kohtaan ovat muuttuneet ja se on vaikuttanut myöskin tähän väestörakenteeseen ja se on johtanut siihen, että on olemassa tämä sadan miljoonan kansalaisen vaje, kun pyrimme varmistamaan eläkkeiden maksun. Kiitoksia. Kiitokset herra Hanan. Seuraavaksi Karvalion mietintö tutkimuspuiteohjelmien täytäntöönpanosta. Puheenvuoron saa herra Mesaros, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Olen hyvin tyytyväinen tähän komission ehdotukseen, nimittäin siihen, että tutkimuspuiteohjelmien ohjelmaa on yksinkertaistettava ja yksinkertaistettujen menettelytapojen ansiosta on helpompi saada näitä varoja kauttoon, käyttöön, mutta samalla eh, hallinnon epävarmuus on lisääntynyt. Tarvitsisimme selkeämmän järjestelmän, jossa mitattaisiin paitsi tieteellisiä, myös hallinnollisia menettelytapoja ja näitä yksinkertaistettaisiin. Luonnollisesti kaikki rahoitusmekanismit sisältävät tiettyjä riskejä, mutta liiallinen rahoitusmekanismien valvonta tekee järjestelmästä liian raskaan. Tulisi tehdä kaikki mahdollinen sen puolesta, että että Eh, tutkimustahot ja yliopistot eh, saisivat nämä rahat käyttöön. Näin olisi tullut tehdä jo seitsemännen puitohjelman suhteen, mutta myös kahdeksatta valmisteltaessa. Kiitoksia sitten Kalinowski, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia, herra puhemies. Me kaipaamme investointia koulutukseen ja henkiseen pääomaan sekä innovointiin. Sitä kautta voimme kehittää uusia teknologioita. Innovoinnin suhteen täytyy sanoa, että meidän täytyy panostaa tutkimukseen. Erityisesti viitaan tässä tutkimuksen puiteohjelmiin. Nehän ovat ainutlaatuisia maailmanlaajuisesti katsottuna. Minä uskon, että juuri tutkimuksen kautta voimme parantaa kilpailukykyämme ja synnyttää uusia työpaikkoja ja parantaa elintasoa kaikkialla Euroopan unionissa. Me kaipaamme parhaita mahdollisia tutkimusstandardeja ja se edellyttää hallinnollisten menettelyjen virtaviivaistamista. Tämä tarkoittaa sitä, että rahoitukseen olisi päästävä helpommin käsiksi tutkimuspuolella ja tästäpä syystä minä äänestinkin tämän mietinnön puolesta. Kiitoksia. Kiitoksia ja sitten Pirillo, olkaa hyvä. Facilitare l'accesso al sistema. Kun helpotetaan tutkimuspuiteohjelman täytäntöpano, Se merkitsee impulssia koko Euroopan tuottavan järjestelmän parantamiseen. Tämän päivän äänestyksen kautta olen vakuuttunut, että olemme lähentyneet tätä keskeistä tavoitetta. Erityisesti ajatellen pk-yrityksiä, jotka muodostavat kaikkien jäsenvaltioiden talouden selkärangan. vaikka heidän tuotantonsa on korkealaatuista, he eivät useinkaan voi helposti saada käyttäjänsä näitä varoja nostakseen edelleen äh, tuotantonsa tasoa. Aivan kuten esittelijäkin, haluan todeta, että tämä äänestys sattui sopivan hetkeen, koska juuri nyt on käynnissä seitsemännen puiteohjelman väliarviointi ja kahdeksannen suunnittelu. Haluaisin kiittää erityisesti esittelijää. Kiitoksia. Sitten Rauva Morkunaite. Herra puhemies, minä äänestin tämän mietinnön puolesta. Kannatan tutkimusohjelmien käytön helpottamista. Teksti sinänsä on tärkeä. Ja on hyvä, että se hyväksyttiin. On tärkeää, että kaikkien unionin maiden tutkijat voivat osallistua puiteohjelmiin, sillä kysehän ei ole jäsenvaltion omasta järjestelmästä, vaan unionin yhteisestä puiteohjelmasta. Me tiedämme, että tästä voi syntyä lisäarvoa ja meidän täytyy varmistaa tasapainoinen rahoitus riippumatta siitä, mistä maasta tutkijat ovat kotoisin. Me tiedämme, että tutkimuksen kautta saadaan lisäarvoa aikaiseksi. My- myös on varmistettava, että kaiken tyyppiset tutkimus tahot voivat osallistua näihin puiteohjelmiin. Olen erittäin tyytyväinen, että tämä teksti hyväksyttiin. Minä uskon, että sitä kautta saadaan lisäarvoa ja edistystä aikaiseksi. Kiitoksia. Harkin. Ja nyt vielä kaiden kasvatusalan kriisi Harkin. Kiitoksia. Komissaari sanoi, että tarpeen vaatiessa hän tulee puuttumaan tilanteeseen, mutta mehän tarvitsemme jonkinlaista varmuutta karen kasvattajille. Me tiedämme, että hinnat ovat kasvaneet jo osittain johtuen spekuloinnista. Meidän täytyy varmistaa, että komissio puuttuu välittömästi tähän tilanteeseen erityisesti maahantuodun GMO-tuotteiden turvallisuuden osalta. Tämä on päivän kysymys ja meidän täytyy varmistaa, että siihen puututaan. Meidän täytyy myöskin varmistaa, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet toimia unionin markkinoilla. Mutta yksi keskeisin kysymys on tämä elintarvikeketju. Eilen tilintarkastustuomioistuin otti kantaa sokerikysymykseen ja he totesivat, että hinta kysymyksistä komission tulisi harjoittaa säännöllistä valvontaa ja että varmistetaan, että jäsenvaltiotasolla määräyksiä pannaan sataprosenttisesti täytäntöön ja että voidaan varmistaa, että sokeri on järkevällä hinnalla käytössä. Ja tämä ei päde ainoastaan yhteen sektoriin, vaan koko elintarvikeketjun yhteydessä. Kiitoksia. Ja sitten herra Pirello. Grazie Kiitoksia, puhemies. Minä äänestin tämän ehdotuksen puolesta jo vuosien ajan Euroopassa on ollut karjan kasvatusalan kriisejä, kriisejä, jotka ovat johtuneet eri syistä. Esimerkiksi lampa- ja vuohenlihan kysyntä on vähentynyt, mutta osittain tämä johtuu siitä, että tuonti on lisääntynyt, mutta Karjan kasvatusalan ongelmiin todella ovat liittyneet muutkin kysymykset, esimerkiksi hintavolatiliteetti juuri viljan suhteen. Ja nyt kun YMP 2013 uudistetaan, on tarpeen miettiä tätä kysymystä, jotta ryhdyttäisiin tarpeellisiin toimiin ja vältettäisiin se, että maatalous ala joutuu tällaisiin hintaongelmiin. Minä vaadin komissiolta konkreettisia välineitä ja kriisitilanne tulisi nyt myös markkinajärjestelyjen kautta saada kuriin. Kiitoksia ja sitten herra Kelly. Kiitoksia herra puhemies. Minä äänestin tämän tekstin puolesta olin tyytyväinen muun muassa siihen, mitä komissio aamulla totesi. Tilintarkastustuomioistuimen päätös osoittaa, että kun 1,2 miljardia on maksettu kompensaatioina ja työpaikkoja on menetetty, niin vain ainoastaan 85 prosenttia on meidän omavaraisuusasteemme. Me tiedämme myöskin, että Vietnamista tuodaan kalatuotteita Euroopan unionin alueelle. Kyse voi olla jopa saastuneestakin kalasta. Sama tilanne pätee myöskin karjakasvatusalaan. Kolmansista maista tuotteita tuodaan unionin alueelle ja he voivat tuoda niitä suotuisimmin ehdoin kuin millä unionissa voidaan toimia. Meidän täytyy kuitenkin nyt varmistaa, että samoja standardeja noudatetaan, olipa kyse sitten unionin sisällä toimivasta tai kolmansista maasta tulevasta tuotteesta. Ja näin voimme varmistaa tasavertaisen kohtelun. Kiitoksia. Kiitos, kiitos herra Keli. Näin olemme kuulleet äänestysselitykset. Tämän istunnon pöytäkirjaa toimitetaan ensi istunnon aluksi hyväksyttäväksi ja päätöslausumat